julistettiin avoimeksi ehdokkaisasettelu tätä oikeusasiamiehen virkaa varten ja ehdokkaat on asetettava 30. syyskuuta mennessä työjärjestyksen artikla 219 kohdan 2 nojalla ehdokkaiden on täytettävä joukko edellytyksiä Haluan muistuttaa teitä niistä määräyksistä, jotka koskettavat suoraan näitä ehdokasasetteluja. Jokaisen ehdokkaan täytyy saada taakseen vähintään 40 jäsentä vähintään kahdesta jäsenmaasta. Ei ole mahdollista yhtä aikaa tukea useampaa ehdokasta. Jos yksi ehdokas tai jos jokin jäsen allekirjoittaa useamman ehdokkaan tueksi, silloin yksikään allekirjoitus ei ole pätevä ja jopa ehdokkuus saattaa olla kyseenalainen. Heti kun on ehdokasta tuettu ja allekirjoitettu, tämä päätös pitää, sitä ei voi perua. 211 artiklan kol, kohdan kolme nojalla kaikki ehdokkuudet, jotka ö, täyttävät määräysten mukaiset vaatimukset, viedään sitten vetomusvaliokuntaan ja se järjestää kuulemiset näille ehdokkaille, jotka ovat avoimia kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Tammikuun täysistunnossa suoritetaan oikeusasiamiehen vaali ja puhemiehistö vastaa kaikkiin kysymyksiin, joita tätä koskien jäsenillä voi olla. Valiokunnat ovat 231 artiklan nojalla esittäneet äänestettäväksi Öö, ne löytyvät internetistä täysin